te olette nähneet kokouksemme esityslistan, eli aloitimme koordinaattorien kokouksella. Esittelijät tulevat tästä meille kertomaan. Jos huomioita ei ole, niin äh, täydennä sitä, mitä Kobunjussissa jo sanottiin kirjallisesti kerron valiokunnalle ja kollegoille, jotka eivät vielä asiaa tiedä. Salvador Garriga, hänellä oli sairas kohtaus viime viikolla täysistunnon päätteeksi. Hän joutui olemaan sairaalassa Strasbourgissa kolme päivää. Hän on nyt toipunut, hyvävointinen ja tietenkin haluaisin budjettivaliokunnan nimissä välittää hänelle pikaisen parantumisen toivomukset ja toivoet siitä, että hän palaa keskuuteemme hyvävointisena mahdollisimman pian. Meidän täytyy myös pahoitella Giovanni Lavian poissaoloa. Hän on esittelijämme vuoden 2013 talousarviossa. Hänen äitinsä on valitettavasti kuollut ja hän on parhaillaan hautajaisissa omassa maassaan. Ja välitän hänelle budjettivaliokunnan nimissä meidän surun valittelumme. Seuraus esityslistan suhteen on se, että kohdat 6 ja 7 lykätään. Ja tässä käännyn EPPn voimakkaan EPPn suuntaan sanoakseni, että olisi toivottavaa, jos joku hänen ryhmästään ottaisi hänen paikkansa esitelläkseen kohdan 17, toisin sanoen siirrot kohdassa kolme, kolme olisi hyvä, jos joku hänen ryhmästään tämän tekisi. Ja sitten vielä esityslistasta ehdottaisin, että lisättäisiin kohta jota tarkastelemme tänään iltapäivällä. Tuomioistuimen päätös, joka liittyy siihen viranomaisen, joka allekirjoittaa vuotuiset talousarviot Oikeudellinen neuvonantajamme herra Penera, hän on valiokunnan käytettävissä ja hän tulee olemaan paikalla iltapäivällä ja hän esittelee tämän päätöksen ja ilmeisesti tämä tyydyttää parlamenttia. Vanhimmat teistä muistavat sen oikeudellisen erimielisyyden, joka on jopa ennen Rooman sopimusta asettanut meidät napit vastakkain neuvoston kanssa. Näyttäisi siltä, että että erimielisyydestä on nyt päästy sopuun. Siihen vain meni jonkin verran aikaa. Onko muita huomioita esityslistasta? Hyvä. Sitten muut ilmoitusluontoiset asiat. Ne löytyvät Kobynewsista. Haluaisin kertoa teille, että noin kello 11 tänne tulee vierailijaryhmä Rainer Böke on kutsunut tänne vierailijaryhmän ja ilmeisesti Rainer tulee sitten heidän kanssaan. Kyse on hänen Schleswig-Holstein vaalipiirinsä vierailijaryhmästä. Sitten kohta kolme edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymiset. Jos kukaan ei tee mitään huovautuksia, niin silloin pöytäkirja on hyväksytty. Nyt sitten ehdottaisin, että siirrymme heti kohtaan viisi. Esittelijöiden ehdotukset vuoden 2014 talousarvioksi. Ann Jensen, joka on budjettivaliokunnan Vilnan valtuuskunnan jäsen, hän joutuu lähtemään ennen aamupäivän kokouksen päättymistä, joten aloitamme hänen kohdastaan. Ja sitten muu Vilnan valtuuskunta lähtee hieman myöhemmin, jotta he voivat osallistua tämän päivän kokoukseen. Eli ehdottaisin, että Anne pitäisi heti puheenvuoronsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Talousarvio vuodeksi 2014. Siihen liittyy paljon säästötoimia. Tämä jopa tämä komission ehdottama budjetti on 5-6 prosenttia vähemmän kuin tämän vuoden talousarvio. Eli tämä on se lähtökohta, joka pitää tehdä selväksi kaikille. Eli tässä puhutaan ö, alenevasta talousarviosta. Ja tämä alennus heijastelee sitä sopimusta, joka on tehty monivuotisessa rahoituskehyksessä. Eli tämä sopimus, joka liittyy seuraavan seitsemänvuotisen budjetin puitteisiin. Paljon leikkauksia on tehty neuvoston toiminnasta, toimesta, sen käsittelyssä – ehdotuksessaan, joka, jonka neuvosto teki syyskuussa. Teki, neuvosto teki paljon leikkauksia, mutta se, leikkaukset eivät ole kovinkaan suuria. Ne on 0,2 prosenttia näistä sitoumusmäärärahoista. Eli tähän liittyy mahdollisuus tehdä uusia sopimuksia. No sitten maksumäärärahoista niistähän valtiovarainministerit ovat yleensä kiinnostuneet. Eli se on se raha, mitä heidän pitää omista talousarvioistaan maksaa EUn budjettiin. Ja tässä on, tähän on tullut leikkausta yksi prosentti. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta meillä on kuitenkin hyvin vaikea tilanne, kun ajatellaan EUn mahdollisuuksia maksaa sen laskut ja täyttää velvollisuutensa. Tämä on sellainen ongelma, joka meidän pitää kohdata, kun puhumme ensi vuoden talousarviosta ja myöskin parlamentin käsittelystä. Olen nyt käyttänyt viikon lopun tutkimalla 1880 tarkistusta, jota on tehty tähän talousarvioesitykseen. 464 tarkistusta valiokunnilta, 577 poliittiselta ryhmiltä ja sitten vielä 142 yksittäisiltä jäseniltä. Ja yleinen suuntaus ryhmien ja valiokuntien osalta on se, että e, pitäisivät tämän komission talousarvioesityksen voimassa. Muutamia poikkeuksia kuitenkin on. Ja valiokunnat ovat sanoneet, että voisimme hyväksyä tietyt leikkaukset ja sitten on joitakin kohtia, joissa valiokunnat ja ryhmät menevät ehdotettujen lukujen ikään kuin yläpuolelle tai niistä ylöspäin. Ryhmissä on keskusteltu tästä tilanteesta, on pyritty löytämään strategia ja luulenpa, että pääsemme tässä hiljalleen yhteisille linjoille, vaikka joitakin asioita on vielä keskusteltavana. Ensinnäkin nämä maksumäärärahat. Siinähän on eh, suurimmat leikkaukset tullut neuvoston puolelta. Meillä on ollut jo tänä vuonna se ongelma, että ei saatu tarpeeksi rahaa Euroopan unionin laskujen maksamiseen ja pääasiallinen ongelma tässä on tietysti rakennerahastot, hankkeet, jotka liittyvät rakennerahastoihin, esimerkiksi siltojen ja teiden rakentamishankkeet, kestävät usean vuoden ajan ja yhtenä vuotena ehkä saadaan mahdollisuus sopimusten tekemiseen ja sitten myöhemmin laskut tulevat maksettaviksi. Seitsemän vuoden ohjelmakauden jälkeen aina nähdään tai todetaan, että laskuja tulee enemmän. Ja sitten päädymme kummalliseen tilanteeseen, jossa valtiovarainministerit, jossa ovat, ovat jo luvanneet esimerkiksi Puolalle ja Romanialle tai muille maille ja alueille, että hankkeita voidaan aloittaa, mutta sitten kun laskut tulevat sisään, niin he sanovat, että eivät halua maksaa niitä arviot komissiolta tulevat eteen ja sitten saadaan tarkkoja lukuja. Olemme tänä vuonna taistelleet tiukasti, jotta saisimme neuvoston maksamaan ne laskut, joita sen pitää maksaa. Meillä on nyt lisätalousarvio, joka on 11,2 miljardia euroa, ja meillä on vielä neljä miljardia tai oikeastaan 3,9 miljardia rahaa, josta vielä pitää päättää neuvostossa, jotta voimme korvata tämän vuoden puutteet. Mutta tästä voidaan ainoastaan määräenemmistöllä päättää. Neuvostossa tarvitaan yhteisymmärrys tähän ja me tiedämme, että on jäsenvaltioita, jotka eivät koskaan suostuisi tähän. Eli tämä on se tilanne, mikä meillä on tänä vuonna. Ja entäpä sitten ensi vuosi? No virallisesti komissio on kertonut meille, että ensi vuonna, jos he saavat tämän monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärän, niin ongelmia ei tule. Ongelmia voidaan ratkaista, jos he saavat ne rahat, joita heille on luvattu tänä vuonna. Mutta käytävillä kyllä kuulee paljonkin puutteista, joita tähän liittyvät. Eli meidän pitää vain edelleen keskustella tästä komission kanssa. Pitää pohtia sitä, että mikä on oikea todellinen kuva ja mikä on todellinen luku, lukema. Liettuan puheenjohtajavaltio, jonka kanssa keskustelemme tästä aiheesta ja jonka kanssa neuvottelemme budjetista, ovat sanoneet, että kyllä, meidän pitää selvittää todelliset lukemat, jotka liittyvät näihin maksumäärärahoihin. Eli meidän pitää täyttää ne velvoitteet, joita on tehty vuosia aikaisemmin. Maksut on laske- maksettava. Tämä on se asenne, joka meillä pitää olla. Olemme keskustelleet koordinaattoreiden kesken siitä, että meillä pitää olla strategia maksumäärärahojen osalta. Meidän pitää taata ainakin se, että komissio saa sen rahan, jota se pyytää ja tietysti olisi hyvä, että meillä olisi tiedossa tämä kokonaiskuva ja että voisimme maksaa kaikki laskut. Mutta ainakin tämä meidän pitää taata, tämä on se minimivaatimus. Ja koordinaattorit ovat puhuneet siitä, että kuinka voisimme päästä tämän talousarvion luonnoksen katon yli maksumäärärahojen osalta ja näitä rahoja sitten pitäisi käyttää niihin ohjelmiin, jotka ovat loppuvaiheessa, jotka ehkä tarvitsevat lisävaroja. Edelleen keskustellaan siitä, kuinka tämä teknisesti toteutetaan. Tehdäänkö tämä uuden menettelyn puitteissa, joka, josta saisimme enintään 4 miljardia euroa – mutta nämä rahat sitten pitäisi käyttää tai ottaa käyttöön myöhemmin vai käytämmekö joustavuusvälinettä. Mutta näistä asioista pitää vielä keskustella ja yleinen tunnelma on se, että meidän pitää olla tiukkoja tässä neuvottelutilanteissa maksumäärärahoista, jotta voimme taata sen, että Euroopan komissio voi todellakin maksaa laskunsa. No sitten maksusitoumuksista. Meillä on jonkun verran ongelmia näiden tarkistusten kanssa, joita on laadittu otsikko 1a ja otsikko 4, eli kasvupolitiikkaan liittyvät asiat ja myöskin ulkosuhteisiin liittyvät asiat. Valiokunnat, ryhmät, jäsenet ehkä haluaisivat enemmän rahaa kuin mitä meillä on näiden monivuotisten rahoituspuitteiden kehyksissä. ja parlamentissakin tästä on sovittu ja budjettivaliokunnassa sovimme, että me pysyttelemme uusissa säännöissä. Olen käynyt läpi tarkistukset ja olen katsonut, mitä meillä on tehtävissä. Otsakkeessa yksi ongelma liittyy tähän niin kutsuttuun etupainotukseen, tutkimus, koulutus, Erasmus, ohjelmat, innovaatio-ohjelma, joista sovittiin jäsenvaltioissa. Tämä ei ollut mukana neuvoston käsittelyssä, mutta tiedämme, että komissio esittää lisätalousarvioehdotuksensa tänään, eli näemme mitä komissio ehdottaa. Mutta ryhmät ja valiokunnat ovat myöskin tehneet omia ehdotuksiaan tästä asiasta. Ja tässä etupainotteisuus kysymyksessä. Ohjelmia siis voidaan aloittaa aikaisemmin kuin mitä oli aiottu, ja sitten muita ohjelmia taas pitää lykätä. Olen itse ehdottanut joitakin eh, asioita tähän, mutta meidän pitää katsoa, mikä on komission ehdotus. No sitten yksi B-otsakkeessa ei ole suuria ongelmia rakennerahastojen osalta kaikki on jaettu jäsenvaltioihin, kaikki varat. No sitten heikossa asemassa olevien ihmisten rahoittaminen, tämä on sellainen asia, jossa monet ryhmät haluavat edetä pidemmälle kuin mitä komissio on ehdottanut. Ja myöskin etupainotteisuuskysymys liittyy tähän nuorisoaloitteeseen ja sen, että kuinka sitä voidaan taas takapainottaa. Mutta nämä ovat ne pääasialliset ongelmat, joita liittyvät otsikoon 1b. No sitten maatalouspolitiikasta. Meillä ei ole ongelmia näiden marginaaleiden kanssa. Joitakin toiveita on esitetty agrivaliokunnalta liittyen kouluruokaan, ja myöskin pilottiohjelmiin, niiden valmistelutoimiin. Mutta tuskinpa tästä otsakeesta tulee ongelma. Ja sitten otsake kolme osalta sanoisin, että lisäämme määriä ylemmäksi kuin mitä neuvosto on ehdottanut kulttuuriohjelmien osalta, sisäasioiden ohjelmien osalta – ja myöskin terveysohjelmien osalta. Ja tähän liittyy monia virastoja. Esimerkiksi terveysasiat. Eli tässä tietyt virastot, jotka ovat saaneet uusia tehtäviä, niiden pitää tehdä enemmän töitä ja tietysti ne tarvitsevat resursseja näiden töiden toteuttamiseen. Mutta otsake kolme ei myöskään ole ongelma. No sitten tämä ulkopolitiikka kysymys. Siinä on suuria ongelmia, jotta voisimme saada sitten kollegoiden toiveet täytettyä DV-valiokunta on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla sama talousarvio köyhille jäsenvaltioille ensi vuonna kuin mitä on ollut tänäkin vuonna. Tämä ei ole kuitenkaan kirjoitettu tähtiin. Meillä on tulossa todennäköisesti huomattavia leikkauksia. Se on se tilanne, mikä meillä on. Olen tässä viitannut komission lukuihin, joissakin kohdissa menemme hieman niiden yläpuolelle. Ja sitten otamme huomioon toiveen myöskin DV-valiokunnalta, että voisimme muuttaa joitakin budjettikohtien rakenteita, joka sitten toisi enemmän avoimuutta siihen, että miten rahoja käytetään. AFET-valiokunta on myöskin pyytänyt enemmän rahaa kuin mitä se voi saada tämän katon alla, mutta pyrimme antamaan jälleen hieman lisärahoitusta ja olen kääntynyt suurempien poliittisten ryhmien puoleen. Ne ovat olleet hieman vaatimattomampia kuin AFET-valiokunta. Ehkä yhdessä löydämme ratkaisun siihen, että kuinka tämä asia saadaan järjestymään katsotaan menemmekö katon yläpuolella vai jäämmekö sen alapuolelle. On useita ryhmiä, jotka ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi mennä katon yläpuolelle, käyttää joustavuusvälinettä. Ja sitten taas jotkut ryhmät ovat sitä mieltä, että meidän ei pitäisi mennä. Minun ehdotukseni on se, että käytetään joustavuusvälinettä pienien summien osalta ja mennään katon yläpuolelle. Ja sitten Palestiinan varat pitää pohtia niiden osalta, miten teemme tilintarkastustuomioistumeltakin on tulossa raportti, jossa varmasti on paljon kritiikkiä siitä, että miten näitä varoja on hoidettu. Ja me pyydämme, että komissio vastaisi tähän mahdollisimman nopeasti ennen kuin pääsemme, pääsemme tai pyytämään e- lisää rahoitusta. Eli tämä liittyy tähän luokkaan neljä. DV-valiokunnan toiveista on leikattu paljon ja myöskin AFET-valiokunnan toiveista. Ja meidän on pitänyt katsoa, mitkä ovat nämä todelliset prioriteetit näiltä kahdelta valiokunnalta. No sitten hallinnolliset kulut. Pääselitys tässä humajalta. Meillä pitää, meillä pitää olla yhden, yhteinen lähestymistapa, kun puhumme talousarviokysymyksistä, mutta suuri ongelma on tässä käynnissä oleva tuomioistuin tapaus. Ja tuomioistuimen ensimmäinen kanta on ollut se, että neuvosto tulee häviämään tämän jutun ja rahat pitää löytyä, mutta tämähän on tietysti vaikeaa, koska rahoja ei ole olemassa. Eli meidän pitää pohtia sitä, että kuinka tästä selvitään. No sitten viimeinen asia, jonka vielä mainitsen, liittyy virastoihin. Virastojen osalta näemme, että komissio on aloittanut sellaisen strategian, että se ikään kuin vetää näitä virastoja. Tämä voi olla ihan hyvä, kun puhutaan vaikkapa sellaisista asioista, että pitäisi löytää viiden prosentin leikkaukset, toimielim- josta on sovittu toimielimistä. Kaikki olemme sopineet näistä. Jos ajatellaan, että työtuntimäärät lisääntyvät ja tarvitsisimme vähemmän henkilöstöä tällaisilla leikkauksilla, mutta emme kuitenkaan usko, että tulevaisuudessa virastojen kasvu pitäisi rahoittaa sillä, että leikataan muista virastoista. Virastot ovat operatiivista menoa. En sano, että ei voisi löytää tapoja, josta leikata. Tai vaikkapa voitaisiin säästää yhtenäistämällä tai yhteistämällä virastoja. Mutta useasti neuvosto sanoo näihin asioihin ei. Kaikki haluavat pitää kiinni omista virastoistaan, jotka sijaitsevat niiden jäsenvaltioissa. Mutta jos virastojen pitää kasvaa, niin sitten pitäisi käsitellä jokaista virastoa erikseen niiden omien etujen perusteella, oli kyse sitten kasvusta tai leikkauksista. Ja ysi asia, joka on olen ottanut huomioon, on Ekon valiokunnan pyyntö. He ovat pyytäneet enemmän rahaa rahoituspalveluiden alalla toimiville virastoille. Ja nämä rahat löytyvät leikkaamalla muista budjettikohdista – ja minun mielestäni tämä on oikea tapa edetä. Eli se, että tämä raha löytyy sitten muista menoista. Eli tämä Ekon valiokunnan toiminta on hyvä ja sen olen ottanut mukaan. No sitten pilottiohjelmat ja valmistelutoimet, niihinkin liittyy paljon toiveita, joita on tullut ryhmiltä tai valiokunnilta tai jäseniltä. Komissio on ilmaissut kantansa näihin ehdotuksiin. Kiitoksia tästä. Tämä on erittäin hyödyllistä materiaalia, jota voimme käyttää hyväksi työssämme. Emme välttämättä aina seuraa komission linjoja, mutta tämä on kuitenkin hyvää tietoa meille monet pilottiohjelmat tai valmistelutoimet ovat ikään kuin alhaisella tasolla, koska tällaiset järjestelmäohjelmat kattavat ne. Katsomme näitä yksityiskohtaisemmin vielä. Kaikkea ei ole vielä selvitetty täysin, mutta neuvottelen poliittisten ryhmien kanssa, jotta saisimme sitten kunnollisen paketin näistä, jotta pysyttelemme katon alla – näiden ohjelmien osalta ja myöskin eri otsakkeiden osalta. No sitten joitakin tarkistuksia on tehty tulopuolelle. Itsekin olen niitä muutaman laatinut. Eli ylijäämän budjetointi. Myöskin avoimuutta on pyydetty lisää sen rahan osalta, jota jäsenvaltioille annetaan, jotta ne hallinnoivat omia toimiaan tullia ja muita omia varoja. Me tarvitsemme avoimuutta näissä asioissa. Ja puheenjohtaja varmasti hyödyntää tätä tilaisuutta ja käy keskustelua täällä valiokunnassa näistä omista varoista. Tämä menopuolen muuttaminen ei kuitenkaan sitten, tai tulopuolen muuttaminen ei muuta tätä menopuolta. Nämä ovat kaksi eri toimia, kaksi eri osiota tässä järjestelmässä. No sitten monimuotoinen rahoituskehys, siinä on tällainen hätävaraus, ja tätä hätävarausta pitäisi pystyä käyttämään ensi vuonna Syyrian tapauksessa. Siellä varmasti tulee suuria tarpeita, eli meidän pitää pohtia vielä tätäkin. No, nämä ovat ne päälinjat, jotka liittyvät strategiaamme. Ja mielestäni on tärkeää sanoa, että meillä pitää todella olla vahva strategia maksumäärärahojen osalta. Aikaisemmin tätä ei tehty, koska niitä ei pidetty ongelmana, mutta nyt se on todellinen ongelma. Neuvosto ei halua asettaa Euroopan unionia sellaiseen tilanteeseen, jossa olisi mahdollista todella edetä asianmukaisessa puitteissa. Bien, merci madame le Kiitokset esittelijälle. Esittelijä siis ehdottaa meille hyvin selkeää strategiaa tavoitteita. Meillä on keskuudessamme budjettipääosaston johtaja jos olemme asian oikein ymmärtäneet, niin tänään kollegio hyväksyy oikaisukirjelmän vuoden 2014 talousarvioluonnokseen, eikö? Herra Jean-Jean, voitteko kertoa meille jotakin tietoa? Kiitoksia. Komissio hyväksyi viime viikolla tämän oikaisukirjelmän. Ja tällä hetkellä komissio on hyväksymässä tarkistusta lisätalousarvio numero 6, joka liittyy resursseihin. Ja muistatte, että tässä lisätalousarviossa numero 6 on laskettu näitä tuloja omien perinteisten omien varojen osalta. Ja tässä on otettu huomioon tulot esimerkiksi sakoista ja olemme katsoneet, että teknisellä tasolla tutkimus- ja kehitysmaksuja pitäisi nostaa 1,7 miljardilla. Ja sitten tullimaksuista saatavat tulot ovat laskeneet noin 10 prosentilla verrattuna siihen, mitä ennakoitiin, johtuen lähinnä siitä, että kriisi on vaikuttanut tilanteeseen pahemmin kuin kuviteltiin ja myöskin tämä vaikuttaa oudolta, mutta myöskin tullausmaksujen osuus on vähentynyt. Ilmeisesti täytyy katsoa nyt myöskin tuonnin rakenteiden muutosta. Sitten tässä lisätalousarviossa numero 6 on otettu huomioon viimeaikainen kehitys, ja se on vahvistanut tullimaksujen laskun, tullitulojen laskun, joten nyt tarvitaan lisätuloja tutkimukseen ja kehitykseen. Eli 1,4 miljardia tarvittaisiin. Ja sitten täytyy katsoa näitä sakoista, sakoista saatavia tuloja. Kyseessä on noin 600 miljoonaa euroa. Eli tätä asiaa komissio käsittelee tänään. Ja tämä nyt täydentää tämän kuvan vuoden 2013 osalta. Ja ensi viikolla sitten saatte tämän ensimmäisen lisätä oikaisukiljärmän vuoden 2014 budjettiin. Kiitos me saamme myöskin ähm, tämän toisen osion äh, talousarvioluonnoksesta. Äh, niin, komissio hyväksyy myöskin tämän ensi viikolla, eli tämän lisätalousarvion numero kahdeksan. En octobre. Lokakuussa, kuten joka vuosi, saamme maatalouteen liittyvän oikaisukirjelmän. Hyvä. Ja sitten Gardia Sabal on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. No puhun aika lyhyesti, koska esittelijä jo selitti aika yksityiskohtaisesti, missä mennään neuvotteluissa. Ja huomenna on sitten, meillä oli jo koordinaatorikokous ja olemme toisen kerran jo keskustelleet siitä, mikä on parlamentin strategia. Ja täytyy sanoa, että valtaosa sosialistien ehdotuksista on otettu mukaan esittelen viimeisiin ehdotukseen. Ja yleislinjammehän oli se, että täytyy muistaa, että 2014 vuoden budjetti on noin 6 prosenttia supistunut verrattuna tähän vuoteen, koska siinä on tehty tarkistuksia ja siellä on välineitä, joiden avulla tämä on onnistunut, mutta olemme vähentäneet näitä leikkauksia aloilla, jotka ovat sosiaalisteille prioritaarisia, esimerkiksi ne, jotka liittyvät innovaatioon, kasvuun, työpaikkojen luomiseen ja myöskin muissa aloissa, esimerkiksi kehitysyhteistyön alalla. Sehän on historiallisesti ala, jolla on riittämätöntä rahoitusta. EUnhan pitää kuitenkin toimia tehokkaasti tällä alalla. Ja tässä muistaakseni oli 140 tarkistusta budjettiin ja esittelijä tosiaan on ottanut valtaosan näistä tarkistuksista huomioon kompromisseissaan. Sitten mitä tulee maksumäärärahoihin, niin meidän täytyy tässä valiokunnassa keskustella niitä ja miettiä, mikä strategia meillä on ja millainen päätös sitten tehdään neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ja nyt sosialistiryhmä ehdottaa, että käytettäisiin kaikkia välineitä, joita meillä on käytössä, ja juuri tätä varausta ennakoimattomia menoja varten. Se on uutuus, ja sen avulla voisi saada 4 miljardia enemmän maksumäärärahoihin. Ja miksi haluamme käyttää sitten maksamissaan tätä välinettä? No esittelijä muistutti, ja tämä varmaan ensi viikon kokouksessa vahvistetaan kolmikataneuvotteluissa. Eli 2013 vuoden lopussa meillä on maksamattomia laskuja noin kahden miljardin edestä. No tietysti, kun ajatellaan joustovälinettä, joka on 15 miljoonaa, no sitä ei ole tarkoitettu tietenkään maksuihin, vaan sitoumuksiin, mutta joka tapauksessa – 25 miljardin ongelmaa ei ratkaista 15 miljardilla. No tietysti sitten on vielä tämä 4 miljardia, sekin vaikuttaa valtavalta lukemalta, mutta sillä ratkaistaan vasta viidennes osa tästä ongelmasta. Meillä ei ole liikkumavaraa, jotta voisimme mennä pidemmälle. Ja katsomme, että mehän olemme viime vuosina tässä valiokunnassa puhuneet ongelmista, joita EU:ssa on maksujen osalta. Eli EU pitää maksaa laskunsa, emmekä voi hyväksyä sitä, että on maksuja, jotka liittyvät aluepolitiikkaan, vaan myöskin yliopistoihin ja yrityksiin, jotka ovat käyttäneet näitä varoja omissa hankkeissaan ja odottavat, että me maksamme ne heille takaisin, emmekä voi odottaa, että komissiolle ei olisi varaa sitten maksaa näitä summia. Mutta tietenkään emme nyt voi pyytää 20 miljardia, koska meillä ei ole siihen tarvittavia välineitä, eli meidän täytyy vähintään pyytää maksimia, jonka lain puitteissa on mahdollista. Jos pyydetään miljardia tai kahta miljardia, tästähän eri ryhmillä on erinäinen käsitys, mihin näitä varoja käytetään, mutta ei ole mitään järkeä siinä, koska me tarvitsemme 20 miljardia. Ja kaikki pitää kuitenkin maksaa, joten on turha pyytää yhtä miljardia, vaan voimme pyytää neljä miljardia. Ja meidän täytyy miettiä, mikä on parlamentin kanta tähän kysymykseen, kun lähdemme neuvottelemaan neuvoston kanssa. Ja sitten maksusitoumusten osalta meillähän käytännössä on jo suurin piirtein sopimus saatu aikaan. Tiettyjä kohtia pitää vielä parantaa, mutta valtaosa ryhmistä voi kuitenkin hyväksyä tämän sopimuksen. Ja maksujen osalta meidän täytyy todellakin miettiä, mikä on parlamentin strategia ja millainen kanta meillä sitten on neuvoston suhteen. No neuvostohan ei halua antaa näitä rahoja, se on selvää, mutta parlamentti ei voi kuitenkaan unohtaa sitä, että laskut on maksettava. Ja neuvostossa on ollut yksi maa, joka on ottanut esiin nämä maksuongelmat. Ja meidän täytyy nyt käyttää tämän tilaisuus hyväksemme, jotta jälleen kerran parlamentti voisi vaatia, että laskut maksetaan. Ja täytyy katsoa sitten, kun on kolmikantaneuvottelut ensi viikolla, niin ehkä saamme vähän virallisempia lukuja silloin nähtäväksemme. Ja sitten voimme lähteä neuvottelemaan ratkaisusta, koska olemme monta kertaa sanoneet, että kyse ei ole mikään parlamentin ongelmasta, vaan laskut täytyy maksaa. Jäsenmaissa on hyvin tiukka tilanne tällä hetkellä, siellä on valtava alijäämä, siellä ei pystytä hoitamaan näitä kuluja ja siellähän eniten näitä EU-varoja tarvitaan. Tässä ei ratkaista ongelmia, vaan jos toimimme näin, niin tilanne vielä pahenee. Ja neuvoston täytyy ymmärtää tämä. Eli meidän täytyy ratkaista tämä tilanne. Ei voi olla niin, että me olemme 20 miljardia velkaa jäsenvaltioiden yrityksille ja yliopistoille – Eli luotan nyt siihen, että ensi viikolla vielä löydämme jonkin tyyppisen ratkaisun. Merci Aider. Kiitos Aider. Sitten herra Hartong. Collega Jensen, hartelijk dank eh, voor de samenvatting die u gegeven heeft. Kiitos ja kiitokset myöskin kollega Jensenille tästä yhteenvedosta. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin näyttäisi siltä, että jäsenvaltiot huijaavat alue rahastoilla yhä enemmän. Ja tilintarkastustuomioistuin on todennut, että äh, tällaisia petostapauksia on paljon, mutta Van Rompo ei oikein pidä tästä, koska hänen mielestään pitäisi ylläpitää positiivista asennetta. Enkä tiedä, tyydyttääkö tämä tilintarkastustuomioistuimen työtä. Minun mielestäni meidän tulisi äh, antaa jo ennakkovaroituksia sen sijaan, että korjataan jälkikäteen. Komission osalta on kaikenlaisia menoja vielä auki, jotka liittyvät rakennerahastoihin ja aluerahastoihin. Olisi parempi toimia etukäteen viisaasti kuin sitten itkeä jälkikäteen. Toiseksi haluaisin sanoa, että tässä on todettu, että tarvitaan suurempaa läpinäkyvyyttä menojen suhteen. Mutta kuitenkin te itse ja kolleganne Mylder olette juuri jättäneet tarkistuksen, jolla tämä läpinäkyvyys poistettaisiin. En oikein ymmärrä tätä. Kiitos, hyvä kollega. Ann Jensen on pyytänyt puheenvuoroa. Onko tämä loppupuheenvuoro vai? Niin, itse asiassa haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Niin, tämä liittyy lisätalousarvioon ja etupainoitteisuuteen. Onko tämä tulossa? Eli tutkimus, Erasmus, kosmivarojen etupanoittaisuus ensi viikolla siis. Oui, ce que nous a dit monsieur Jean. Herra Jean, joka on tuolla, puhun hänen alaisuudessaan, hän sanoi, että oikaisukirjelmä, jossa otetaan etupainotteisuus huomioon, toisin sanoen kaikki uudet asiat, joita poliittiset osapuolet ovat MMFssä ottaneet huomioon. Ne hyväksytään kollegiossa ensi viikolla ja toinen osa lisätalousarviosta vuodelle 2003 hyvä, hyväksytään myöskin ja se on sitten oikaisukirjelmää numero 13. Sitten Jöran, Jöran Färm. Thank you, Chair. Uh, I have... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on pari kysymystä, jotka ottaisin esille. Ensinnäkin Anne Jensen mainitsi, että te, valikunnan puheenjohtaja, ehkä tiedätte jotain näistä omista varoista ja tämä herätti kyllä uteliaisuuteni. Ehkä voitte kertoa tästä jotain. Ja ehkä voisimme tehdä jotain omin varojen osalta, mutta ei se ole kovin helppoa, koska liikkumavara ei ole kovin suuri. Jos meidän pitää noudattaa rahoituskehyssopimustaan, niin no tietysti tähän sitä perustetaan myöskin työryhmä, työryhmä, mutta jos voisitte kertoa tästä vähän enemmän, niin se olisi aika mielenkiintoista. Sitten toiseksi pari kysymystä komissiolle. Ensinnäkin tämä tuomioistuintapaus palkoista. Tiedämmekö tästä jotain lisää? Eli mitkä ovat nämä lukemat? Pitääkö ainoastaan hoitaa nämä maksamattomat indek- korotukset vuosille 2011 vai myös 2012? Pitääkö ne maksaa vuonna 2013 vai voidaanko niitä lykätä vuoteen 2014, kun meillä on enemmän liikkumavaraa? Eli voisiko joku kertoa hiukan enemmän tästä, koska 2013 tämä saattaisi olla äärimmäisen hankala ylimääräinen taakka. Ja tämä koskee komission osiota budjetista, mutta myöskin parlamentin osa budjetista. Ja siihen pitää ilmeisesti palata, koska me olemme yrittäneet nyt mennä inflaatiotasolle, mutta jos sen lisäksi pitää vielä maksaa vanhoja indeksikorotuksia, se on kyllä aika hankalaa. Eli jos komissiosta voisi kertoa, mikä nyt on tilanne tässä kysymyksessä, niin olisin kiitollinen. Ja sitten tiedämmekö vielä mitään kustannuksista, jotka liittyvät myöhästyneisiin maksuihin? Mehän nyt olemme jo tilanteessa, jossa emme pysty ajoissa maksamaan laskuja, mutta kuinka paljon se maksaa meille tällä hetkellä? Paljonko sitten sakkoja ja muita lisäkuluja pitää maksaa. Voisiko joku kertoa tästä päivitettyä tietoa, koska tämä on poliittisesti aika tärkeää, eli kuinka paljon tämä ma- hankala maksutilanne maksaa meille. Kiitos. Merci. Kiitos Jöran. Vastaan heti tähän kysymykseen, jonka esititte. Ensinnäkin omat varat. Tässä täytyy erottaa kaksi asiaa, jotka kuitenkin sitten liittyvät toisiinsa saman poliittisen tavoitteen nimissä. Ensinnäkin me käymme näkemysten vaihtoa kolmen toimielimen välillä siitä luotaisiinko korkean tason työryhmä, joka työstäisi Euroopan unionin talousarvion rahoittamista – MFFn tarvitaan kompromissia ja suunnitteilla on, että syksyllä, eli siis aivan tulevina viikkoina perustettaisiin korkean tason työryhmä, jonka jäsenet nimettäisiin tasavertaisella tavalla kolmesta toimielimestä toimielinten korkeimmalla tasolla – parhaillaan käymme näkemysten vaihtoa koostumuksesta, jäsenten määrästä, puheenjohtajuudesta, asialistasta, työaikataulusta ja niin edelleen. Kun lähdemme Vilnaan huomenna, meillä on mahdollisuus ottaa tämäkin aihe esille Liettuan puheenjohtajamaan ripauskaiden kanssa. Hän, hän on ollut aikaisemmin budjettikomissaari. Yhteysryhmän puitteissa, sitä hän johtaa puhemies Schulz, niin minulla on varmaan mahdollisuus keskustella tästä koordinaattorien kanssa. Samaan aikaan ja sanoisin, jotta hieman kasvatettaisiin poliittista painetta korkean tason työryhmän perustamisen suhteen ja omien varojen asian käsittelyn suhteen ehdotin, että tänä vuonna ensimmäistä kertaa meillä olisi valiokunnassamme ja täysistunnossamme keskustelu budjetin tulopuolesta. Vaikkakin me tiedämme, että tulojen suhteen parlamentin juridiset oikeudet ovat vähäiset. Se työ, jota me MFFn puitteissa olemme tehneet, ne neuvottelut, joita me olemme käyneet MFFn puitteissa omista varoista, ovat johtaneet siihen johtopäätökseen, että jos me haluamme saada jonkinlaista tukea hallituksilta, ainakin joiltakin hallituksilta, median tukea, kansalaisten tukea, niin meidän täytyisi tuoda julkisuuteen tietoja, joista ihmiset eivät tiedä. Esimerkiksi se, että järjestelmä, BKTL-järjestelmä, se on degressiivisen verotuksen muoto, eli mitä rikkaampi maa on, niin sen heikompi sen osuus tai tuloutus EUn budjettiin on suhteessa sen BKTLään. Eli köyhät maat maksavat enemmän kuin kuusi, seitsemän rikkainta maata EU:ssa. Ja kukaan ei kuitenkaan tätä tiedä. Jos tästä käydään julkista keskustelua, silloin me pystymme julkistamaan numerotietoja, esittelemään taulukoita, järjestämään keskusteluja, saada reaktioita kollegoilta ja myöskin saada kansalaiset kiinnostumaan asiasta. No tämä olisi tietenkin täytynyt tehdä aikaisemminkin, mutta saimme tämän ajatuksen, kun totesimme, kuinka hankalaa tiettyjä hallituksia on vakuuttaa siitä, että rahoitusjärjestelmää todellakin täytyy uudistaa, koska se on täysin vanhentunut järjestelmä. Esittelijämme jota tämä asia kiinnostaa. Hänellähän on kaksi hattua yhtä aikaa. Hän on esittelijä yhteistyössä Jean-Luc Dehannen kanssa ja sitten meidän esittelijämme vuoden 2014 talousarviossa. Ja hän sanoi, että jotta keskustelusta tulisi mielenkiintoisempi, voisimme tehdä tarkistuksia Eli nähtäväksi jää, kuinka pitkälle näiden tarkistusten kautta poliittisesti ja juridisesti päästään. Me tarkastelemme tätä muiden ryhmien kanssa ja voi olla, että muutkin ryhmät haluavat sitten jättää tarkistuksia, mutta tämän ajatuksen etu on erityisesti pedagoginen minun mielestäni, mutta tietenkin koordinaattorit ja valiokunnan jäsenillä voi olla erilaisia mielipiteitä, mutta minun mielestäni tässä on kysymys ensinnäkin tiedotuskampanjasta ja pedagogiasta kuin siitä, että otetaan, että näissä neuvotteluissa haluttaisiin monimutkaistaa neuvotteluja entisestään, koska nehän eivät ole sinällään ole helppoja. Helga, ja sitten pyytäisin ja sitten EPPn ystävämme, joilla heilläkin on puheenvuoroon oikeus. Ja sitten pyytäisin Suhansania vastaamaan Jöranin kysymykseen, joka liittyi komissioon. Okay, merci. So the very uh, general situation... Niin, kiitos. Aivan kuten monet kollegat ovat jo sanoneet, niin tämä yleistilanne on se, että budjettivarat vähenevät Annekin tästä puhui, eli tämä on hyvin tiukka tilanne, todellinen vähennys ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, jossa todella tarvitsisimme kipeästi enemmän. Ja meillä on tässä edessä siis eh, myös komissio. Ja nyt haluaisin palata tähän strategiaan ja miksi me emme kannata sitä niin paljon kuin sosialistit. Mielestäni on erittäin hyvä, idea ottaa mukaan nämä marginaalit jotka jäävät ja käyttää tätä joustavuusvälinettä mutta meillä on kuitenkin ongelma tämän varauksen ennakoimattomia menoja varten kanssa koska tämä tarkoittaa todellakin etupainottamista ja meidän mielestämme tämä ei todella ole todellinen ratkaisu meidän ongelmiimme joka liittyy maksumäärärahoihin. siksi haluaisimme asettaa painetta neuvostolle koska nämä mallit, joihin me nyt tähtäämme, tuo meille ongelmia myöhempinä vuosina. No sitten sitoumusmaksu, sitoumusmäärärahoista. Me keskitymme erityisesti otsikoihin 1a ja 4, enkä emmekä ole tyytyväisiä ainoastaan etupainotteisen, vaan haluaisimme horisontti, kosmo ja erasmusohjelmiin lisäyksiä. Anne ehdotti esimerkiksi laajakaista kysymyksen joitakin muutoksia. Meidän mielestämme tämä ei ole kuitenkaan tasapainossa. Haluaisimme hieman erilaisia painotuksia ja myöskin marginaalit pitäisi olla paikallaan enemmän joustavuutta. 172 on ehdotettu tähän, mutta meidän mielestämme tämä ei ole riittävä. No sitten erityisesti otsakko yksi B. Tässä me puolemme sitä, että vähävaraisten tukea lisätään, mutta kuitenkin tämä nuorisotyöllisyysaloite, sen kanssa meillä on joitakin ongelmia. Meidän mielestämme pitäisi lisätä sitoumuksia. No sitten otsakkeessa kaksi meidän pitää keskustella vielä sisäisesti ne joistakin asioista mutta maaseudun kehittämisvarojen lisäämistä tuemme. Sitten otsakkeessa kaksi yleisesti tuemme tätä, mutta Frontexin osalta meillä on ongelmia. Sitä nel- nelosotsakkeessa, aivan kuten itsekin sanoit, tässä on suuria ongelmia. Meitä kiinnostaa tämä joustavuus ja mahdollisuus DCIn osalta ja myöskin Meillä on joitakin ongelmia sen osalta, että palkkoja on leikattu virastoista. Hyväksymme lähettökohtasi paitsi Frontexin osalta sitten tulopuolelta. Mielestäni on hyvä ajatus, että meillä olisi nämä linjat ja me pyrimme tekemään kaikki, jotta onnistumme tässä. Kiitos. Merci Elga. Kiitos. Sitten Dominique Riquet. Kiitoksia puheenjohtaja että saan nyt selittää EPPn kannan. Nyt kun keskustelemme budjetista. No, näistä maksuistahan on jo puhuttu. En nyt palaa tähän tilanteeseen, joka on jo hyvin kuvattu. Tämähän on usein esiin tuleva kysymys, mutta me emme kuitenkaan ihan tue näitä ehdotuksia. EPPn kanta on se, että meidän pitäisi mennä kattoihin saakka ja käyttää joustovälinettä. Mutta näitä varoja ei tulisi käyttää. No miksei niitä pitäisi käyttää, vaikka tilanne nyt on se, mikä on kuvattu? Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin Usein maksuihin liittyvät ongelmat ovat selvästi ylemmällä tasolla kuin mihin joustavuus tai varaus euroja varten riittää. Eli varoja ei ole riittävästi. Mutta tähän on myöskin toinen syy, joka ei ole vielä tullut esille. Eli kyse on meidän omista varoista, joita nyt käytetään tässä etupainotuksessa, kuten vihreät totesivat. Eli kyse on meidän varoistamme, joita me nyt käytämme maksuihin. Jos käytetään varausta ennakoimattomia menoja varten tai joustavuutta uuden rahoituskehyksen osalla, niin sitten me annamme vähän niin kuin joustua neuvoston suuntaan. Ja enemmistö nyt ei ehkä riitä saamatta tätä läpi, mutta nyt meidän täytyy katsoa näitä summia, jotka eivät ole riittävällä tasolla. Ja kuten enemmän todettiin, jos me jatkamme keskustelua yleisistä maksuongelmista neuvoston kanssa, mutta emme kuitenkaan käytä omia välineitämme, jotta voisimme hoitaa yhden osan näistä maksuista, niin EPPn kanta on se, että emme nyt halua mennä yli näiden kattojen. Mielestäni tämä on poliittisesti huono merkki nyt, kun vaalit lähestyvät, mutta ei ole mitään järkeä toimia tällä tavalla. Eikä se ole järkevää myöskään tämän välineen kannalta, eli me maksamme vähän neuvoston virheistä, mutta toisaalta mitä tulee maksusitoumuksiin, niin me voimme ryhmien välillä saada aikaan asiasta sovun. Tämä etupainottaminen on hyvä ehdotus ja meidän täytyy keskustella vähän takapainottamisestakin. Me emme ole samaa mieltä siitä, mitä esitteli ehdotti siihen, että käytettäisiin näitä viestintäverkostoja. Se nyt ei ole painopistealue rahoituskehyksessä tai etupainottamisessa – Eli tässä on 200 miljoonaa, jota emme halua käyttää. Sitten AB, no mehän tuemme tätä politiikan alaa, mutta tämän todellisuuden pitää myöskin muuttua todelliseksi budjetiksi. Ja sitten myöskin nuorisotyöllisyyteen liittyvät hankkeet ovat tärkeitä. Ja otsakeessa kaksi olemme huolissamme näistä suorista tuista toisessa pilarissa – tämä manipulointikysymys näissä maksukysymyksissä on maataloudessa erittäin arkaluontoinen, eli meidän täytyy odottaa tästä nyt asiasta vastaavan valiokunnan kantaa. Sitten kolmosen ei ole paljon huomatettavaa pieniä mukautuksia, ja nelosessa olemme samaa mieltä siitä, mitä sanottiin, eli olemme huolissamme näistä vääristymistä, kun katsotaan, millainen näkemys komissiolla ja neuvostolla on meidän pitäisi tehdä ehdotus, joka jää liikkumavaran sisään eli hiukan alhaisempi lukema kuin se, mitä on ehdotettu. Ja sitten nämä 50 miljoonaa reservissä Palestiinaa varten. Mehän nyt tiedämme tilintarkastustuomioistuimen raportin, eli tästä pitää käydä vähän poliittista keskustelua täällä Euroopan parlamentissa. Eli lopuksi sanoisin, että me olemme myöskin huolissamme samoista asioista kuin esittelijä ja muut poliittiset ryhmät. Maksujen osalta olemme hyvin eri kannoilla, koska me katsomme, että tämä on perustavanlaatuinen kysymys, jota ei voida hoitaa vuoden 2014 budjetin kustannuksella, joka koituu myöskin omien välineidemme vahingoksi. Ja sitoumusten osalta on varmaan helppoa sitten noudattaa esittelijän ehdotuksia ja asiasta vastaavan valiokunnan ehdotuksia. Kiitos. El señor. Oikein hyvä. Sitten El Senior Naranjo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Eli lyhyt kommentti siihen, mistä täällä nyt on puhuttu. Ensinnäkin kiittäisin esittelijä Jenseniä tästä hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja tuen ehdottomasti kaiken sen, mistä kollegamme Rike puhui. Muten, kuten aina, meillä on joka vuosi tämä sama ongelma. Eli mitä strategiaa pitää noudattaa, jotta voimme pitää kiinni maksusitoumuksistamme Eli haluaisin todeta yksinkertaisesti, että ennen pitää strategiaa, niin ensin me tarvitsemme selkeyttä, läpinäkyvyyttä. Meidän täytyy tietää, mikä on tilanne. Ja kun tiedetään, missä mennään, niin se tarkoittaa, me tiedämme, kuinka paljon laskuja on maksamattomana, koska emme voi olla strategiaa, no vaikka käytävillä puhutaan miljardeista, mutta sitten sanotaankin, että ei se nyt niin paljon ole, ja sitten, että voidaan eri tavalla hoitaa tätä. Ja nyt tarvitaan täsmällisiä tietoja avoimesti. Tämä koskee kaikkia kansalaisia ja meppejä, eli kaikilla on oikeus tietää, missä nyt mennään. Ja siksi mielestäni on erittäin tärkeää se, mitä puheenjohtaja sanoi, kun mietimme nyt vähän pedagogista työtä omien varojen osalta. Kyseessä on kulmakivi, kun ajatellaan EUn budjettia. Jos omien varojen järjestelmää ei uudisteta, niin sitten jatkamme samaa rataa kuin aina ennenkin. Mutta olisi erittäin tärkeää nyt ihan pedagogisesti selittää kaikille, millä tavalla ja miksi näitä varoja kerätään. Ja siksi meidän täytyy avoimesti käydä tätä keskustelua kansalaistenkin kanssa, jotta meillä voi olla selkeä kanta ja jotta voimme sanoa, että EU täytyy eri tavalla rahoittaa toimintaansa ja Euroopan parlamentin myöskin täytyy saada erilaisia vastuualueita. Ja sen jälkeen voidaan sitten tulevaisuudessa toimia vähän järkevämmin, koska on mahdotonta kansalaisille selittää, millä tavalla EU rahoittaa toimintaansa. Ja nyt, kun tällaisia tilanteita tulee esiin, niin tähän liittyy muitakin kysymyksiä. Esimerkiksi Britannian maksuvähennys, mistä se johtuu, miten arvonlisäverosta tulee tuloja EUlle. Meidän täytyy puuttua ongelmien syihin ja juuriin, ja meidän täytyy käsitellä näitä ihan perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ja maksujen osalta myöskin sanoisin, että niiden osalta tarvitaan tietoa, avoimuutta. Ja jos meillä on jonkinlainen strategia, niin ennen sitä täytyy tietää, mikä on tilanne. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Haluaisin kertoa teille, että täällä on Schleswig-Holsteinin valtuuskunnan vierailu. Rainer Böke on kutsunut heidät ja toivotamme heidät tervetulleiksi ystävämme Schleswig-Holsteinista. Teillä on mahdollisuus seurata kokousta, kun me käymme vuoden tärkeintä keskustelua keskustelua Euroopan unionin talousarviosta vuodelle 2014 mihin Euroopan unionin rahaa käytetään, miten EUn politiikkoja rahoitetaan, mitkä ovat painopistealueita. Näistä kaikista me keskustelemme tämän, tänään ja teidän läsnäolomme tekee meille kunniaa. Herra pääjohtaja, haluatteko vastata aivan erityisesti kollegojen esittämiin kysymyksiin Jörn Färmin kysymykseen? Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi kysymykset, jotka Jöran Färm esitti. Ensinnäkin viivästyneet maksut. Me olemme asettaneet etusijalle maksut sellaisille edunsaajille, joille me joutuisimme maksamaan viivästyskorkoa muussa tapauksessa. Eli me olemme hidastaneet maksuja sellaisille tahoille, jotka eivät hyödy tällaista säännöstä, toisin sanoen siis valtiot. Tietyllä tavalla me olemme antaneet luottoa. Mitään varsinaisia kustannuksia ei synny maksuista, joita maksetaan edunsaajille ja jotka voisivat hyötyä viivästyskorkojen maksusta. Tämä varmaankin riittää vastaukseksi tuosta aiheesta. Sitten tuomioistuimen käsittelyt. Meillä on käytettävissämme tuomioistuimen yleisen syyttäjän lausunto vuodelta 2011 ja nyt tuomioistuimen täytyy tehdä lopullinen, päätöksen, lopullinen päätöksensä varmaankin kolmen kuuden kuukauden sisään tällainen saadaan. Varmaankin ennen vuoden loppua ja täten me pääsisimme vuoteen 2011. Jos jos tuomioistuin noudattelee ehdotettua linjaa ja jos joudutaan maksamaan korvauksia niin silloin meidän täytyisi, kaikkien toimielinten täytyisi maksaa mahdollisimman pitkälti vuonna 2013. Tätä voisi helpottaa sopimus, joka MFFn puitteissa tehtiin palkkojen jäädyttämisen suhteen. Vuoden 2013 lopun mukautus yleensähän nämä mukautukset tehdään retroaktiivisesti heinäkuussa, eli nyt nämä on jäädytetty, eli vuoden lopussa mukautuksia ei tehdä, ja talousarvion näkökulmasta tämä antaa meille liikkumavaraa. No tietenkään se ei ole riittävä liikkumavara, ja meidän täytyy löytää muita rahoituskeinoja. Toimielinten täytyy tutkia, tarkastella tilannetta, jotta löydetään lisää varoja. Sitten Naranhon kysymys maksamattomien laskujen summasta. Haluaisin sanoa pari-kolme asiaa tästä aiheesta. Ensinnäkin meidän arviomme perustuvat tiedoille, joita saamme säännöllisesti eri toimijoilta – aivan erityisesti jäsenvaltioilta silloin, kun puhumme varoista, joiden hallinto on jaettua. Toiseksi juridisesti sidot, äh, juridisesti pakolliset maksut 11,2 miljardia. Meidän täytyisi tällä pystyä kattamaan kaikki tarpeet. En halua tänään teille sanoa, mikä summa tulee olemaan vuoden lopussa. Tehän tiedätte, että joka vuosi vuoden loppua kohti maksupyyntöjä jäsenvaltiolta tulee ja summat ovat huomattavia. Me olemme saaneet osviittaa jäsenvaltioiden aikeista, mutta me kaikki tiedämme, että ne ovat vielä aika epämääräisiä. Muistatte ehkä, että viime vuonna keskustelimme keskuudessamme jäsenvaltioiden antamista arvioista. Siitä saatiin tietty summa, joka jakaantui tietyllä tavalla, ja sitten me saimmekin täysin erilaisen, paljon korkeamman summan, ja jonka rakennekin oli aivan erilainen. jos sitä verrattiin eh, niihin aikeisiin, joista jäsenvaltiot olivat meille ilmoittaneet. Tänäkin vuonna vuoden lopussa meillä tulee olemaan maksamattomia summia, jotka täytyy siirtää seuraavaan vuoteen. Ongelmana tietenkin on se, mikä, minkä suuruinen tämä summa tulee olemaan. Yleensä on puhuttu 5-6 miljardista, nyt on viime vuoden lopulla noustiin paljon suurempaan summaan 15-16 miljardiin. Ja mikä tämä summa tänä vuonna tulee olemaan, sitä en pysty tässä vaiheessa sanomaan. Meidän täytyy vielä saada lisätietoja kansallisilta hallinnoilta. Joka tapauksessa te voitte seurata tämän asian käsittelyä, koska joka viikko me jaamme teille taulukoita, jossa kerrotaan maksujen tilanteesta ja myöskin ennusteista. Eli tässä se, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa laskujen summasta, maksamattomien laskujen summasta. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Muistuttaisin, että ensi viikolla me pidämme kolmikantakokouksen maksuista, jotta saamme hieman täsmennettyä tätä aihetta. Holmaier on pyytänyt puheenvuoroa. Nyt kun puhutaan tästä budjettiasiasta, josta minä vastaan, niin haluaisin vähän tarkempia tietoja pääjohtajalta siitä, mikä on menettely. Meillähän on nyt neuvotteluita, nyt kun julkisasiamies on selkeästi todennut, mikä kanta hänellä on. Ja minusta vaikuttaa, että toden, todennäköisyys, että joulukuussa tuomioistuin tekee tästä päätöksen, että komissio voittaa, neuvosto häviää, ja silloin ensimmäiset maksut tulevat meille. Tämä ilmastui hyvin tyylikkäästi, koska sanottiin, että he haluavat, että mahdollisimman 2013 tämä toteutuu. Eli mitä tämä sana tapahtuu tarkoittaa? Eli onko jokin, tuleeko meille jokin lisäbudjetti, odotetaanko, että toimielimet muuttavat toimijat, tapahtuuko tämä siirtojen kautta. Eli nyt 2014, kun katsotaan neuvoston ja muiden toimielinten tilannetta, niin sieltä on otettu pois näitä lisäyksiä. Ja sitten joulukuussa täytyy maksaa nämä vuonna 2014 ja 2014. Meidän täytyy miettiä budjettia ja muistaa 2011 lasku ja myöskin 2012. Eli tämä on tilanne sitten 2014. Jos meillä on tuuria, niin päätös tulee tänä vuonna, jotta voimme tänä vuonna hoitaa 2011 ja sitten budjetin osalta suunnittelemaan vain 2014 vuotta. No, meidän täytyy miettiä, miettiä, jos neuvosto ei katso ihan näin pitkälle, eli meidän täytyy noudattaa hyvän varainhoidon periaatetta, ja jos neuvosto on valmis ottamaan suuria riskejä, nyt kriisin aikanahan tarvitaan, että jäsenvaltiot ottavat riskit mukaan, kun ne laskevat budjettejaan, ja neuvosto suunnittelee tätä asiaa täysin päinvastoin. Jos ajatellaan vaikka parlamenttia, niin kyse on kaksi numeroisista luvuista, jotka täytyy ottaa mukaan parlamentin budjettiin. Eli haluaisin nyt tietää, onko komissio samaa mieltä siitä, että kaikki hoidetaan etukäteisesti, eli se tarkoittaisi, että 2011, 2012, 2013, 2014 oltaisiin nollatasolla, ja ei se niin voi olla. Ja olen halukas kuulemaan, mitä mieltä kollegat ovat siitä, että ainakin parlamentissa ja muissa toimielimissä vähintäänkin ainakin osa tästä otetaan budjetti, jotta me ihan mene päin seinää. Jos tulee myönteinen tuomio, ja jos on kielteinen, niin ei se tarkoita sitä, että nämä varat palautettaisiin jäsenvaltioihin, mutta jos vastaus on myönteinen, 45 miljoonaa täytyykin sitten siirtää niin se vaikuttaa vähän oudolta. Eli mielestäni meidän pitää nyt toimia varovaisesti ja haluaisin tietää, mitä tämän sanan tapahtuu taakse kätkeytyy. Eli vuonna 2013 pitää tehdä jotain vielä ennen vuoden loppua. Eli mikä, mitä tässä nyt tarkoitetaan ihan tarkalleen ottaen? Pääjohtaja, monikin mielestä te olette puhuneet liian elegantisti. Ehkä voisitte puhua hieman brutaalimmalla tavalla. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. No ensinnäkin vuoden 2014 talousarvio. Me olemme te rakentaneet talousarvion komission ehdotuksille ja olemme ottaneet mukaan hallinnolliset kulut. Toivon mukaan tuomio tulee olemaan vuoden 2011 ja 2012 osalta positiivinen. Neuvosto on päättänyt syistä, joita se ei meille kerro, leikata näitä summia. Tämä tulee olemaan osa talousarvioneuvotteluja. On selvää, että se, että julkisasiamies on asettautunut kanteen puolelle. Se on tietenkin parlamentin kannalta voimakas argumentti jotta nämä varat palautettaisiin. Vuoteen 2013 liittyen, jos tuomioistuimen päätös vuosilta, vuodelta 2011 on käytettävissä, toistan ja täsmennän, silloin jokainen toimielin joutuu tarkastelemaan, kuinka paljon kassassa on vielä rahaa, jos nyt hieman yksinkertaistan tätä. Toistan jälleen kerran. Yleisesti ottaen sieltä taikka täältä löytyy käytettävissä olevia varoja hallintomenoista. Ja vuoden 2013 kohdalta löytyy käyttämättön vara. Tämä on arvio, jonka me olemme tehneet vuoden 2013 kohdalla, koska mukautuksia kesällä 2014 ei tehdä, koska palkat on jäädytetty, mutta olette oikeassa siinä, että tällä ei kateta koko tarvittavaa summaa, jotta voitaisiin rahoittaa uusia pyyntöjä. Eli jokaisen toimielimen talousarviosta täytyy katsoa, löytyykö sieltä summia, joita voidaan otsakkeessa viisi käyttää. Ja jos summia ei ole, niin silloin täytyy löytää muita rahoituslähteitä. Ja tämä tietenkin on monimutkainen operaatio koska lisätalousarvio 2 ja lisätalousarvio numero 8, ne tulevat syömään kaikki olemassa olevat varat kynnykseen saakka. Ja täten täytyy löytää keino, jolla nämä lisäkulut voidaan kattaa. Eikä varoja ole käytettävissä kovinkaan paljon. Ehkä joustovälineestä löytyisi jotakin. Eli tämä tulee olemaan monimutkainen toteuttaa teknisesti ja myöskin aikataulullisesti koska jos tuomioistuimen päätös tulee myöhäisessä vaiheessa, niin silloin meillä tulee myöskin aikatauluongelma, mitä tulee lisätalousarvion hyväksynnän suhteen. Eli toivon mukaan tämä nyt oli täsmällisempää, vaikkakaan ei täydellisesti täsmällistä, koska meillä ei vielä ole kaikkia otsakkeen viisi tietoja käytettävissämme, mutta toivon mukaan Rova Holmaier voi olla sitä mieltä, että tämä on ainakin yksi vaihe tässä järkeilyssä. Ja me tulemme tarjoamaan lisää yksityiskohtia sitten, kun tuomioistuimen tuomio saadaan. No, ei joka päivä, mutta mm, joka viikko ainakin rukoilemme tämän puolesta. Eli jokaisen toimielimen täytyy tarkastella ja me käytämme optimaalisella tavalla näitä käytettävissä olevia varoja. Merci. Kiitokset pääjohtajalle. Oli hyvä, että saimme nämä täsmennykset. Jos me päädymme tilanteeseen, jossa ainoa tapa henkilöstökuluja on mahdollista kattaa. Jos ainoa keino olisi joustoväline, niin tämä ainakin talousarvio ortodoksian kannalta olisi aika lailla epätodennäköinen skenaario. Eli katsotaan asiaa tulevina päivinä. Sitten An on lähtemässä. Hyvää matkaa. Tällä välin ja tämän sanon henkilöstön jäsenille, jotka aikoivat lähteä tänä iltana Estonian Airin lennolla illalla. Estonian Air ei ole enää olemassa, eikä lentoakaan ole enää olemassa. Eli voitte lentää Frankfurtin kautta, eli koettakaa katsoa, onnistuuko tällainen järjestely. No niin, ajoituksesta olemme pitäneet kiinni. Seuraavaksi siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Toisin sanoen tutkimus äh, ainakin kahden viraston rahoituksesta. Sellaiset virastot, joilla on omia varoja. Tutkimuksen on tehnyt äh, Deloitte. Ja jos minun tietolähteeni niin pitävät paikkansa, Edustajina ovat äh, Van Suprok. Tervetuloa. Hän tulee esittelemään ja Mathieu Sonier, Richard Hoti ja Lionel Kapf ovat hänen seuranaan. En tiedä nyt äänsinkö nämä nimet oikein, mutta annan puheenvuoron heti Deloitten edustajalle. Anteeksi, ihan kymmenessä minuutissa esittelen lyhyesti tämän tutkimuksen tuloksista. Eli tutkimushan käsittelee omarahoitteisia virastoja. Tutkimus liittyy kahteen virastoon, jotka ovat täysin omarahoitteisia eli CPVO-yhteisön kasvilajikevirasto ja sitten OHIM, eli sisämarkkinoiden harmonisointivirasto. Ja nämä virastot saavat kaiken tulonsa maksuilta, jotka tulevat käyttäjiltä, eli eivät saa, ne eivät saa tuloja siis Euroopan unionin budjetista. Ja myöskään niitä ei siksi koske vastuuvapausmenettely parlamentissa. No tässä tutkimuksessa käsitellään näitä maksuja, kuinka niitä käsitellään virastoissa ja kuinka myöskin ylijäämiä käsitellään, ylijäämiä, joita toiminnoista saattaa tulla, ja sitten joitakin asioita, jotka liittyvät myös vastuuvapausmenettelyyn. No ihan aluksi kaksi ensimmäistä asiaa, nämä maksut ja sitten ylijäämien käsittely. Tällä hetkellä on olemassa tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät näihin, juuri näihin asioihin. Ensinnäkin perusasetusten mukaan, jotka liittyvät viraston toimintaan, nämä maksut pitää olla sillä tasolla, että budjetti on tasapainossa. Eli tulo- ja menopuolet pitäisi olla tasapainossa. Ja siksi nämä virastot eivät saa tuottaa alijäämää tai ylijäämää talousarvioissaan. No se tapa, miten maksuista päätetään tällä hetkellä, se on, to, tapahtuu komitologiamenettelyllä. Virastojen johdolta saadaan tietoja ja siinä on myös neuvosto ja komissio mukana päättämässä asioista. Tällä hetkellä ei ole olemassa minkälaisia oikeudellisia sääntöjä asetuksessa jossa käsiteltäisiin tai puututtaisiin siihen, että miten ylijäämiä käsitellään, jos niitä syntyy. No nyt katsotaan, mitkä ovat mahdollisia ongelmakohtia. Ensinnäkin tällä hetkellä kasvileikevirasto ja harmonisointivirasto ovat molemmat tuottaneet merkittäviä kassavarantoja viimeisten vuosien ajalla. Ohim osalta tämän 500 miljardia ja sitten CPV on osalta 50 miljoonaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ohimilla on sellaisia varoja, jotka mahdollistaisi kolmen vuoden ajan toiminnan. Ja CPV on osalta kasvileikevirasto siis pystyisi näillä varoilla toimimaan yhden vuoden ajan. No mitä sitten perusasetuksessa sanotaan? Siinä sanotaan, että ylijäämää ei saisi tuoda, eli tätä eh, periaatetta ei ole noudatettu viime vuosina aikana. No sitten jos katsomme, miten nämä maksut sitten määräytyy, tällä hetkellä jäsenvaltioiden edustajilla on tärkeä rooli maksujen määräämisessä ja päättämisessä. Eli tässä on, on tietty riski, koska aina Euroopan etuja ei oteta huomioon. eikä välttämättä aina myös jäsenvaltioiden etuja. Ei ole selkeitä sääntöjä sen osalta, että mitä pitäisi tehdä, jos ylijäämää tulee. Ja siksi on hieman vaikea löytää helppoja ratkaisuja näihin ongelmiin. No sitten kerron joistakin periaatteista tai toimenpiteistä, joita voitaisiin harkita tilanteen parantamiseksi. Ensinnäkin rahoitusnäkymät näiden omarahoitteisten virastojen osalta voitaisiin tarkastaa vuosittain ja tämä voisi muuttaa sitä tapaa, jolla maksut määrätään. Ja komitologian menettely voitaisiin korvata toisella menettelyllä, jossa komissio määräisi maksujen määrän. Ja näin noudatettaisiin Lissabonin sopimuksen säädöksiä. No pitäisi olla selkeämmät säännöt siitä, miten maksut määräytyvät ja myöskin pitäisi olla selkeät periaatteet sellaisille tapauksille, jossa ylijäämää tulee ja kuinka maksut pitää sitten pitää tietyllä tasolla, jotta ne vastaavat täysimittaisesti kustannuksia. Eli voisi olla sellaisia automaattisia toimintoja, jotka toteutettaisiin silloin, kun tällaiset ylijäämät toistuvat. Lisäksi olisi mahdollista ehkä pohtia jotakin hallintorakenteita, joita näissä virastoissa on, jotta ne voisivat sitten paremmin edustaa Euroopan unionin intressejä kansallisten intressejen sijaan. Eli tässä olivat tärkeimmät asiat maksujen määräytymisestä ja myöskin ylijäämien käsittelystä. No sitten kolmanteen aiheeseen eli vastuuvapausmenettelyihin. menettelyihin omarahoitteisten virastojen osalta. Tällä hetkellä virastoja ei koske vastuuvapausvelvoite tai menettelyt, niitä ei käytetä. 2012 vuonna tehtiin komission parlamentin ja neuvoston välillä toimielinten välinen sopimus ja tämä voisi olla ratkaisu tähän. Eli tämä tarkoittaa sitä, että virastojen pitäisi raportoida toiminnastaan toimielimelle jotta sitten saataisiin enemmän avoimempaa tietoa tästä määrien, maksumäärien määräytymisestä ja myöskin ylijäämien käsittelystä. Ja sitten Euroopan parlamentti, neuvosto voisi laatia suosituksia ja myöskin py- tehdä pyyntöjä. Ja sitten voitaisiin katsoa, että minkälaisia lisätoimenpiteitä mahdollisesti pitäisi toteuttaa. No siinä oli minun lyhyt esittelyni näistä pääasiallisista kohdista, jotka tutkimuksessa oli. Kiitoksia. Très bien, merci monsieur. Äh, hyvä, tämä oli selkeää. Ja niin, hyvä. Eli esittelijä ehkä haluaa sanoa jotakin ja hänen jälkeensä Jutta Hauk. Ja, Ganz kurz vielleicht, Herr Ich denke, also die... Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Tämä tutkimus tekee selväksi sen, että tässä on tapahtumassa jotakin, jota me emme haluaisi, varsinkin jos pidetään talouskriisi mielessämme. Jos me palautamme mieliimme tasapainoisen budjetin periaatteen, Eh, ja sitten kuitenkin on ylijäämiä olemassa, niin herää kysymys siitä, miten jäsenvaltiot tämän asian kanssa toimivat. Voimmeko me olettaa, että PK-yrityksiä estetään hyötymästä sisämarkkinoiden hyödyistä, sisämarkkinat, joiden puolesta me olemme taistelleet kynsin hampain. Henkilökohtaisesti tutkimus kertoo minulle, että tarvitaan poliittista dialogia. Miten me haluamme tämän muotoilla parhaalla mahdollisella tavalla? Mitä johtopäätöksiä tutkimuksesta voidaan vetää? Miten tätä voitaisiin soveltaa muihin virastoihin? En sano, että muista virastoista tulisi leikata tai niitä tulisi pienentää, mutta näiden kahden kohdalla on ylijäämiä. Mitä me voimme muuttaa? Minkälaisen lähestymistavan me voisimme omaksua? te varmaankin kaikki olette lukeneet tai tulette lukemaan eh, tämän esityksen, jossa nämä avainkohdat mainitaan. Ja tänään on tärkeää se, että me ryhdymme miettimään sitä, miten me saavutamme sen, mihin me pyrimme. Mitä Euroopan parlamentti voi tehdä, jotta tilannetta voitaisiin parantaa. Koska tasapainoinen budjetti ei ole sama asia kuin ylijäämäinen tai alijäämäinen budjetti. Minun mielestäni me emme talouskriisin olosuhteissa tällaista voi hyväksyä. Merci, Angelika. Kiitos. Sitten Angelika. Ja. Sitten Jutta. Um, ich Kiitos. Minun mielestäni tämä äh, tutkimus on erittäin hyvä. Aivan erityisesti sen takia, että se vahvistaa meidän lähestymistapaamme Mehän sanomme, että virastot palvelevat yrityksiä ja molemmat virastot, niillä on oikeus periä yrityksiltä maksuja, mutta maksujen tulisi kattaa vain virastojen rahoitustarpeet, eikä yhtään sen enempää. asia, josta neuvosto puhui vuonna 2010 ja jonka mukaisesti virastojen tulisi palauttaa rahat kansallisille toimistoille ja rahat äh, menisivät kansallisiin hallintoihin ja tuolloin mietittiin, miten näitä ylijäämiä jaettaisiin. No minun mielestäni tämä on täysin hullua ja se on sanottava. Virastot palvelevat äh, yrityksiä, eikä virastojen tulisi saada minkäänlaista epäsuoraa verotusoikeutta, jolla sitten rahoitettaisiin kansallista hallintoa. Minun mielestäni tässä mennään aivan liian pitkälle ja tutkimuksen ehdotukset mahdollista muutoksista, esimerkiksi ajatus siitä, että olisi olemassa automaattinen mekanismi maksujärjestelmässä, Eli silloin, jos on alijäämää pari vuoden aikana, niin silloin hintoja nostetaan ja päinvastoin. Toisin sanoen ajateltaisiin uusiksi koko maksurakenne. Ja minun mielestäni tämä ajatus on erittäin hyvä. PK-yrityksistä sen verran, että tässä on moniakin yhteyksiä PK-yrityksiin, oli kysymys lääkevirastosta tai kemikaalivirastosta näistäkin syntyy lisäkustannuksia pk-yrityksille. Joidenkin kohdalla maksut on poistettu. on myös laskelma, jonka teemme ja jolla me varmistamme sen, että tarjotaan palvelu ja sen jälkeen siitä peritään maksuja. Minun mielestäni tämä kuulostaa ihan järkevältä sen sijaan, että olisi järjestelmä, jossa maksuja peritään eurooppalaisella tasolla ja sitten jäsenvaltioiden hallintoja rahoitetaan tämän Euroopan tason maksujärjestelmän kautta. Eihän tällainen käy. Eli haluaisin kiittää teitä tästä erittäin hyvästä tutkimuksesta. Euh, Kiitos Jutta, sitten Monika. Also ich möchte in diesem Zusammenhang Jutta Haug wirklich nachdrücken. Kiitoksia. Niin, olen samaa mieltä siitä, mitä Jutta Haug sanoi. Jos on ajateltu, että pitäisi olla mahdollisuus auttaa kansallisten toimistojen virastojen toimintaa EUn varoista, niin pitäisi kyllä miettiä tätä tilannetta uudelleen, koska meillä ei pitäisi olla tällaista tilannetta näiden varojen osalta. Lisäksi kun olen kuullut yritysten kantoja, erityisesti pk-yritysten kanssa, niin nämä maksut kyllä aiheuttavat melkoisia ongelmia näille yrityksille. Lisäksi kaikilla virastoilla ei ole tarpeeksi henkilöstöä, jotta ne voisivat käsitellä asioita. Ei siis ole välttämättä tarvittavia välineitä, eli tähän liittyy paljon tunnetta. Kaikki oli aivan järkiperäistä. Minä itse toimisin ennemminkin järkipohjalta ja olisi hyvä, jos meillä olisi kunnollinen analyysi asiasta. Kiitoksia tästä tutkimuksesta. Vaikuttaa siltä, että meidän pitää taata ensinnäkin, että maksut eivät ole liian korkealla, jotta pk-yritykset voivat käyttää näitä palveluja. Ja että sitten virastot voivat eh, toimia tarpeellisin henkilöstövaroin myöskin, jos on vaikkapa uusia tehtäviä, joita niiden pitää toteuttaa – ja jos katsotaan näitä hakemuksia ja jos niitä ei hoideta ajoissa, niin se tarkoittaa yrityksille heikkoa kilpailukykyä verrattuna muihin yrityksiin, joilla on uusia tuotteita. Eli tästä syystä tämä vaikuttaa huomattavasti yrityksiin ja erityisesti haluaisin tukea Jutta Haukia tässä kysymyksessä. Je vous remercie. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin haluatteko kommentoida sitä, mitä tässä sanottiin? Uh, I think, I think basically the comments that I heard are... Niin, nämä kommentit, joita kuulin, ovat hyvin pitkälti sama, samoilla linjoilla kuin nämä suositukset, joita meidänkin tutkimuksessamme te- teimme. Eli toivottavasti tämä auttaa teitä. Très bien. Écoutez, Hyvä. Haluaisin kiittää teitä. Tämä on äh, mielenkiintoinen tutkimus ja kuten äh, puhujat ja esittelijät sanoivat, me olemme oudossa tilanteessa, kun meillä on ylijäämä, eikä tiedetä, mitä sillä tulisi tehdä. Ja tietenkin tässä on hallintointiin liittyvä ongelma, ja te olette tehneet suosituksia, ja ne ovat hyödyllisiä meidän valiokunnallemme. Suurkiitokset. Te voitte nyt poistua. Hyvät kollegat, ehdotan teille, että keskeytämme työmme. Nyt meillä, oli, meillä on aikomuksena äänestää iltapäivällä kello 15. Voisimme toki äänestää hetikin, mutta me emme ehkä ole päätösvaltaisia. No niin, nyt tulee lisää vierailijoita saliin ja he tulevat sitten vain toteamaan kokouksen keskeyttämisen. Heimer, euh, ovatko nämäkin äh, sinun vieraitasi? Niin voit kertoa heille, että nyt alkaa tauko, kun heillä ei ole kuulokkeita. think it, it's a, yeah. a bus full of yeah, uh, bus, visitors yeah. and. Uh... Je salue les. Haluaisin, haluaisin tervehtiä vierailijaryhmää. Kuuletteko minua? toimiiko saksankielinen tulkkaus. Eli Schleswig-Holsteinin vieraat, jotka Reimer Böke on kutsunut tänne, tervehdin teitä ja toivotan teidät tervetulleeksi, mutta valitettavasti tulitte saliin hetkellä, jolloin me keskeytämme kokouksemme. No tietenkin me voisimme jatkaa kokousta ihan vain teidän takianne, mutta me saimme aamun työsaran jo vietyä päätökseen. Me käsittelimme tärkeää aihetta me keskustelimme vuoden 2014 varainhoitoehdotuksesta, miten Euroopan unionia rahoitetaan, millä kaikki rahoitetaan. Tästä keskusteltiin tänä aamuna ja jotkut teidän vierailijaryhmänne jäsenestä olivat läsnä tuossa keskustelussa, mutta nyt valitettavasti tämä keskustelu on päättynyt ja me keskeytämme kokouksen ja jatkamme kello 15. Me jatkamme kello 15 äänestyksillä. Eli tervetuloa kokoukseemme ja on hieno asia, että olette tullut Euroopan parlamenttiin vierailulle ja pahoittelen sitä, että ette päässeet seuraamaan todellista budjettivaliokunnan keskustelua. Eli kokous keskeytetään ja jatkamme kello 15.